meidän yöistuntomme työt alkavat. Meillä on ensimmäisenä esityslistalla Barbara Weilerin mietinti kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen. Me aloitamme välittömästi antamalla puheenvuoron Rouva Weilerille, joka esittelee meille työnsä tuloksia. Vielen Dank, Kiitos paljon, arvoisa puhemies. Hyvät kollegat, arvoisa komission jäsen. Arvoisa puheenjohtaja valtion edustaja. Ensin kiitokset varjoesittelijöille, oikeusasioiden valiokunnalle, työvaliokunnalle ja kaikille avustajille, jotka ovat tehneet yhteistyötä tämän hyvän lopputuloksen eteen. Ilman rakentavassa hengessä tehtyä yhteistyötä komission ja Belgian puheenjohtajan kanssa ei olisi varmaan päästy tähän tulokseen. Kuten varmasti voitte kuvitella, esittelijänä olen hyvin tyytyväinen tähän tulokseen koska siinä on merkittäviä parannuksia verrattuna vanhaan direktiiviin. Toisaalta siksi, että olemme löytäneet uusia sääntöjä, joilla voidaan parantaa maksun moraalia. Tavoitteeseen on päästy. Nyt tässä on esitetty tavoitteet, jotta voidaan huolehtia PK-yritysten likviditeetin parantamisesta. Voidaan huolehtia siitä, että voidaan investoida uusiin tuotteisiin, uusiin työpaikkoihin, uusiin menettelyihin. Miksi Direktiiviä piti parantaa. Vuoden 2000 laki ei ollut sitova eikä toiminut tehokkaasti. Viime vuosina maksumoraali lähes kaikissa jäsenvaltioissa on heikentynyt jo ennen talous- ja rahoituskriisiä. Uudistusta toivottiin PK-yrityksissä. Small Business Actin yhteydessä esitettiin toive, että maksumoraalia Euroopassa pitäisi parantaa tuloksista. Me lähdimme uudelle tielle, esitimme tiukat säännöt, periaatteessa 30 päivää maksuaikaa ja siihen vain harva poikkeus, jotka on perusteltava 8 prosentin korko, perintäkuluista sovittiin epäbyrokraattisesti 40 euroa ja pääsimme siihen, että pienet yritykset voivat yksinkertaisemmin saada oikeutensa toteutumaan. Toinen puoli on myönteiset kannusteet ja uudet välineet. Esimerkiksi se, että mainitaan sellainen taho, jolla on hyvä maksumoraali. Se, että pk-yrityksille kerrotaan paremmin – oikeuksista ja se, että löydetään vaihtoehtoisia sovittelumalleja. Parempi säätely toteutuu myöskin tässä ja tämä koskee myös EUn toimielimiä. Siitä olemme erityisen ylpeitä, koska kaikki eivät ole niinkään innostuneita tästä ajatuksesta. Totta kai oli myöskin kiistoja ja tästä haluaisin mainita muutaman. Esimerkiksi parlamentissa aluksi oli suuria eroja mielipiteissä se nähtiin sadasta tarkistuksesta esimerkiksi. Komissio ei varmaan aina ollut tyytyväinen meidän lähestymistapaamme siihen, että laajennetaan tämä yritysten väliseen kauppaan maksuliikenteeseen, mutta kaiken kaikkiaan tulos on hyvä. Ongelmallinen oli tässä yhteydessä neuvosto. Mielestäni on valitettavaa, että neuvosto ei toteuta tavoitettaan aina, tavoitetta, jonka mukaan halutaan auttaa pk-yrityksiä. Ajattelen tässä melko rikkaita maita, kuten Saksaa ja Itävaltaa. Liitot olivat hyvin rakentavalla hengellä liikkeellä, vaikka me aina voineet vastata näiden liittojen toiveisiin. Huomisen äänestyksen jälkeen odotamme, että neuvosto – toteuttaa viimeisen myönteisen äänestyksen. Sitten jäsenvaltiot voivat täytäntöönpanna tätä tekstiä. Toivon, että tässä ei kulu kahta vuotta, vaan toivon, että jäsenvaltiot jo tammikuussa aloittavat kansallisen täytäntöönpanon. Kiitos. Grazie. Ora la parola. Kiitos. Annan seuraavaksi puheenvuoron komissaari Tajanille. Olkaa hyvä. Io credo che questo Hyvä puhemies. Tämän iltainen keskustelu saattaa päätökseen tärkeän työn. Komissio, parlamentti ja neuvosto ovat yhdessä päättäneet vastata suoraan pienten ja keskisuurten yritysten huolenaiheisiin. Ja toivottavasti huomenna hyväksytään direktiivi, joka mahdollistaa sen, että monet PK-yritykset Euroopan unionissa pystyvät huokaisemaan helpotuksesta. Maksuviivästykset ovat lisääntyneet ja 8 prosenttia vain viime vuonna, niin kyseessä on 300 miljardia euroa ja tämä aiheuttaa valtavan suuria ongelmia usein pienille ja keskisuurille yrityksille. Ne ovat usein hyvin vaikeassa tilanteessa konkurssin partaalla, eivätkä pysty jatkamaan toimintaansa sen takia, että ehkä jotkut isot yritykset esimerkiksi eivät maksa ajoissa tai julkinen, julkiset tahot eivät maksa ajoissa. Eli tämä vaikuttaa talouteen, lisää kasvua. Nyt kun ollaan hyväksymässä tätä lainsäädäntöä, niin tämä tuo 180 miljardia lisää Euroopan talouteen. Se lisää pk-yritysten innovatiivisuutta. Lainojen saaminen on avain siihen, että voidaan lisätä kasvua ja kilpailukykyä yrityksissämme. Ja uskonkin, että tänä iltana komission ehdottaman direktiivin mietintö on valtava askel eteenpäin Euroopan taloudelle. Me vastaamme tässä kahdelle miljoonalle eurooppalaiselle yritykselle. Kyseessä on valtava määrä työntekijöitä, joita tämä koskee, jotka ovat töissä PK-yrityksissä. Ja PK-yrityksethän ovat Euroopan talouden selkäranka. Haluan kiittää myös Belgian puheenjohtajuutta. He ovat tehneet kovasti myös tässä ja haluan kiittää ää, jäseniä, parlamentin jäseniä, jotka ovat olleet Rova Weilerin kanssa mukana tässä. Rade Angelis muun muassa ja monet muut ää, ja esimerkiksi varjoesittelijät, jotka ovat mahdollistaneet sen, että ollaan päästy tähän menestyksekkääseen lopputulokseen mitä tulee näihin, äh, että julkisten tahojen pitää maksaa maksut 30 päivässä. Tämä vaikuttaa Euroopan talouteen kovasti ja se myös motivoi julkisia viranomaisia, jotka ovat maksamassa myöhään, niin päivittämään hallintotapojaan Ja kun viranomaisilla, julkisilla viranomaisilla on budjetissa nämä varat, niin heidän hän pitäisi pystyä helposti maksamaan ää, maksut ajoissa. Ja mitä aikaisemmin maksetaan, niin ää, tämä aiheuttaa säästöjä jatkossa. Sitten toinen tärkeä asia on se, että yritysten täytyy maksaa myös omat laskunsa viimeistään 60 päivä, 30-60 päivässä paitsi jos on sovittu jotain muuta sen yrityksen kanssa, jolle velkaa ollaan. Ja jäsenvaltiot voivat laittaa tiukempaa lainsäädäntöä myös, eli tarkoituksena ei ole äh, estää jäsenvaltioita laittamasta äh, tiukempia äh, seuraamuksia tai lyhyempiä maksuaikoja. Hyvät jäsenet, Tämä uusi direktiivi osoittaa, että Eurooppa haluaa tosissaan ää, ää, lisätä pk-yritysten kasvua Euroopassa, jotta Eurooppa voisi päästä yli talouskriisistä. Ja tämän takia komissio päämäärätietoisesti toimii näiden asioiden puolesta. Meillä on tiedonanto innovaatiosta ensi viikolla. Ää, annamme tiedonannon teollisuuspolitiikasta. Ja tämä liittyy tietysti innovaatioihin ja siihen, miten lainoja on saatavilla. Ja Euroopan parlamentti neuvoston kanssa yhteistyössä ja komission kanssa huomenna sitten antaa vastauksen tähän kyseiseen kysymykseen. Grazie, signor commissario. Kiitos, komissaari Tajani. Annan seuraavaksi puheenvuoron edustaja De Angeliksille yksi minuutti teollisuusvalio, tutkimus- ja energiavaliokunnasta. Presidente, è stato fatto un ottimo lavoro, grazie alla collega Weiler. Rouva Weilerin ansiosta me olemme päässeet tekemään loistavaa työtä näiden säännösten avulla. Me todella voimme Eh, lopettaa sen mekanismin, joka on pistänyt liiaksi polvilleen liian paljon pk-yrityksiä. Nyt halutaan suojella pk-yrityksiä, jotka ovat todella kaikista haavoittuvammassa asemassa ja ovat todella ensimmäisenä kärsimässä kriisistä ja sen seurauksista. Tänä päivänä maksuviivästyskäytäntö on ajanut monet pk-yritykset konkurssin partaalle ja sillä on työllisyydelle erittäin vakavat seuraukset. Tästä syystä johtuen nämä määräykset ovat tärkeitä, koska siinä annetaan 60 päivän maksimiaika maksuviive, maksuviivelle ja, ja on, jos puhutaan 9 prosentista, niin silloin ei myöskään, ää, sieltä suljetaan myös pois joitakin keinoja velkojen periöiltä. Ei ole mitään ää, mahdollisuutta ää, heikentää tilannetta, eli silloin PK-yritykset voivat hyötyä kasvusta, työllisyydestä ja elvytyksestä. Jos nyt pallo heitetään jäsenvaltioille, niin me edellytämme, että tämä direktiivi siirretään mahdollisimman nopeasti jäsenvaltioiden lainsäädäntöön, koska se on hyödyllinen. Kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Baldassaarelle oikeusasian valiokunnasta. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää esittelijää, koska olen iloinen siitä, että voin oikeusasioiden valikunnan nimissä olla mukana tässä työssä, jossa hyväksytään väline, joka antaa tärkeää tukea erityisesti PK-yrityksille Euroopassa. Näin saadaan selkeät säännöt, määräajat, sovut niistä, mitä rangaistuksia voidaan käyttää. Tämä on eduksi yrityksille, oli maksaja sitten yritys vai julkisen sektorin toimija. Jos kaikki maksaisivat laskunsa ajallaan, Euroopan talous voisi saada 300 miljardia euroa enemmän likviditeettiä markkinoille. Emme voi saada aikaan kunnollisia yhtenäismarkkinoita, kunnolla yhdistettyä Eurooppaa – ennen kuin maksut hoidetaan nopeasti ja tehokkaasti kaikkialla Euroopassa. Yritysten on toimittava tässä yhteydessä rehellisemmin. Ja siihen tässä päästään enemmän vapaata kilpailua, parempia hyötyjä pk-yrityksille. Tämä on menestys ja tämä on parlamentin työn hieno tulos. Meitä on lobattu paljon, mutta me ajamme nyt todella eurooppalaisten etuja. Kiitos. Grazie. Iniziamo ora. Kiitos paljon. Ja aloitamme varsinaisen keskustelun ensiksi puolueryhmien nimissä käytettävät puheenvuorot. Pyydän, että noudatatte teille myönnettyä puheaikaa, koska meillä on aika täysi esityslista tälle yölle ja meidän pitää päättää puolen yhden mennessä koko istuntomme. Ensiksi EPP-ryhmä kaksi minuuttia, edustaja Hanslik szanowny panie komisarzu szanowni koledzy! cieszę się iż możemy dzisiaj Arvoisa puhemies, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, hienoa, että voimme käydä tänään tätä mielenkiintoista keskustelua. Työtä on tehty jo kuukausien ajan. Ja totta on, että sopimukseen ei ollut helppoa päästä, vaikka kaikki osapuolet ymmärsivät, miten tärkeästä ongelmasta on kyse. Ratkaisut, joista äänestämme huomenna, ovat varmasti tuomassa hyviä uutisia erityisesti pk-yrityksille, joilla on mahdollisuus saada maksunsa nopeammin. Maksuviivästyksistä syntyy ongelmia ja säännöt eivät ole kaikissa jäsenvaltioissa nyt samat. On muistettava kuitenkin, että yritykset toimivat yhteismarkkinoilla. Usein yritykset toimivat useilla markkinoilla, useissa jäsenvaltioissa – ja yrityksen pitää voida olla varma siitä, että maksu saadaan aikataulussa, ihan riippumatta siitä, puhutaanko Ranskasta, Saksasta vai Maltasta. Hyvät naiset ja herrat, tänään yksi toimittaja kysyi, mitkä ovat keskeisimmät välineet tässä, jonka kautta voidaan muuttaa käytäntöä markkinoilla. Minun mielestäni on hyvä, että pidetään kiinni 60-päiväisestä ehdottomasta määräajasta julkisten toimijoiden osalta. On huolehdittava siitä, että saadaan myöskin korvaus perintäkuluista. Ja tärkeää on myöskin se, että viivästyskoroista on selkeät säännöt. Ainoastaan tällaisissa oloissa yritykset voivat nauttia tämän direktiivin säännöistä ja voivat pitää kiinni oikeusta, oikeuksistaan. Nyt siis selkeät säännöt eikä paljon poikkeuksia. Näin tämä direktiivi on selkeä viesti, että kaikkien on maksettava ajallaan. Haluaisin kiittää kaikkia yhteistyöstä ja huomiosta. Kiitos. Per il gruppo progressista di socialista. Kiitos paljon. Seuraavaksi sosiaalidemokraattisesta ryhmästä kollega Vergno, puolitoista minuuttia. Madame la Présidente. Rouva puhemies, Haluan ensiksikin onnitella meidän esittelijämme Barbara Weileriä hänen tekemästään työstä ja siitä loistavasta kompromissista, johon hän päätyi neuvoston kanssa, koska alkuperäinen komission ehdotus oli täynnä aika suuria puutteita. Haluaisin puhua neljästä tärkeästä kohdasta tässä direktiivissä. Siis ensinnäkin olen iloinen, että siinä on yhdenvertainen kohtelu julkiselle ja yksityiselle sektorille. Komissio ajatteli sanktioita, paljon rankempia sanktioita julkiselle sektorille kuin tämä Viimeinen on yleishyödyllinen sektori. Tässä todettiin, että ei tunneta realiteettia jäsenvaltioissa ja se olisi voitanut johtaa kilpailuetuisuuksiin julkisen yritysten suht kanssa jos ajatellaan 60 päivää 30 päivän sijasta, niin silloin tämä viimeisessä on, pitää sisällään erittäin monimutkaisia budjetillisia <clears throat> maksuma, prosesseja. Ja, ja nämä maksut olivat kyllä välttämättömiä, jos haluttiin saada tämä, tämä öö, öö, toista osapuolta hyödyttävä lauseke, jos, oli se, jos olikin se PK-yritys. Tämä kosketti erityisesti PK-yrityksiä, jotka kärsivät maksuviivästyksistä ja silloin, jos korkoprosentti oli 8 prosenttia viiveetys ja jos haluttiin korvata, haluttiin perintäkulujen korvaamista, jos tämä yritys halusi korvausta. Tällä hetkellä he pyrkivät luopumaan tästä, koska silloin he joutuvat vaaratilanteeseen. Olen erittäin iloinen, että voin äänestää tästä tekstistä, joka toivottavasti tulee olemaan todellinen edistysaskel, kun ajatellaan eurooppalaisten yritysten terveyttä. Se on tär- tärkeää, jos ajattelemme paremmin toimivaa sisämarkkinoita, jotka olisivat paljon oikeudenmukaisempia. Kiitos. Grazie per il gruppo ALDE. Kiitos seuraavaksi ALDE-ryhmästä edustaja Kreutzmann puolitoista minuuttia. Mm, Arvoisa puhemies, komission jäsen Jani, hyvät naiset ja herrat. Huomenna Euroopan parlamentti äänestää direktiivistä, jolla pyritään vastustamaan maksuviivästyksiä. Näin kirjoitetaan historiaa. Hyvin lyhyesti voidaan selvittää direktiivin sisältö. Tulevaisuudessa halutaan, että laskut maksetaan 30 päivän kuluessa, jos lyhyemmästä maksuajasta ei sovita. Ja toiseksi yrityksillä – on mahdollisuus sopia yli 60 päivästä. Ja ainoastaan, jos hyvin selkeästi sovitaan, voidaan ylittää tämä raja. Ja jos ylitetään nämä määräajat, niin voidaan saada perintä, kulut korvattua ja korkoja vähintään 80 prosenttia, ottaen huomioon EKPn korkotason. Näin voidaan parantaa likviditeettiä ja ajatella niitä, jotka tarvitsevat luottoja pankeilta. Tärkeää on, että voidaan huolehtia riittävän lyhyestä maksumääräajasta. Jäsenvaltiot voivat pitää kiinni lyhyemmästä määräajasta, enkä voi kuvitella, että direktiivi, jonka aiheena on maksuviivästykset – johtaisivat maksumoraalin heikentymiseen Euroopan unionissa. Euroopassa toimivat yritykset tietävät, että tulevaisuudessa viimeistään 60 päivässä vastataan heidän vaateeseensa. Tämä on tärkeä edistysaskel Euroopan sisämarkkinoilla. Voimme olla hyvin tyytyväisiä tähän työhön, jota on tehty PK-yritysten ja yhtenäismarkkinoiden eteen. Kiitos. Grazie per i conservatori e riformisti. Kiitos. Sen jälkeen konservatiivinen ja reformistien ryhmästä edustaja Harbour kaksi minuuttia. Well, Madam President, <clears throat> on behalf of my political... Hyvä puhemies. Uh, ITRE-valiokunnan puolesta myöskin ja ryhmäni puolesta haluaisin kiittää Weileria, esittelijää ja myös muita valiokunnan jäseniä. Uh, työ on ollut hyvää ryhmätyötä, hyvä esimerkki siitä. Haluan myös ottaa tähän mukaan komission ja neuvoston sillä äh, äh, hyvästä äh, säätelystä on ollut paljon puhetta ja tämä on hyvä esimerkki siitä. Ollaan otettu esille ongelma, joka on ollut tärkeä asia monille pk-yrityksille tänä vaikeana taloudellisena aikana. Ja meidän on korostettava sitä, että jäsenvaltiot mahdollisimman pian ottavat tämän lainsäädännön käytäntöön. Ja sitten komissio seuraavaksi täysin oikein analysoi tilanteen edellisen direktiivin pohjalta. Ja tässä haluaisin sanoa, hyvät eh, ystävät, että tämä on sellainen direktiivi, jossa valiokunnan koordinaattorit kutsuivat komission esittämään ää, ää, ää, vaikutusarviointia ja saimme selkeän kuvan tästä tilanteesta. Ja nyt kun ajatellaan julkisia viranomaisia ja sitä, että niiden täytyy toteuttaa samoja standardeja kuin yksityissektorin, eivätkä pysty käyttämään hyväkseen asemansa pieniä toimittajia vastaan, niin tämä on erittäin tärkeä asia, hyvin suuri saavutus. Ja haluaisin kiittää myös puheenjohtajuutta ja näinkin heidän edustajansa täällä tänään, sillä jotkut jäsenvaltiot esittivät pyyntöjä, eh, toiveita – Äh, että pääsisivät eroon tästä 60 päivän vaatimuksesta. Mutta he vastustivat tätä, sillä ei olisi mitään järkeä ottaa tällaista direktiiviä, jos tällainen mahdollisuus olisi, jos julkiset viranomaiset voisivat toimia äh, eri tavalla. Eli tämä on ollut hyvää lainsäädäntöä ja haluaisin vielä esittää pari huomiota tähän loppuun. Ensinnäkin tämä täytyy saada kunnalla täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa pian. Ja toisekseen Tämän täytyy vaikuttaa siihen, että kulttuuri muuttuu. Eli enää ei saa olla missään nimessä hyväksyttävä, että suuret, suuret asiakkaat käyttävät hyväkseen pieniä yrityksiä maksamalla niille myöhään. Ja minä uskon, että tähän, taas tähän tämä asia saadaan selvitettyä tämän direktiivin avulla. E Kiitoksia. Sen jälkeen Euro- EFD-ryhmän nimessä edustaja Rossi. Grazie per le sue parole il commissario Tajani, parole che ha detto. E Hyvä puhemies, hyvä komissaari, minä olen aika lailla samaa mieltä hänen kanssaan. Huonon maksajan käyttäytyminen vaikuttaa yrityksiin ja ne ovat aikaisemmin toimineet terveellä pohjalla ja joutuvat sen jälkeen pahoihin talousvaikeuksiin. Ja se taas se synnyttää lumipalloilmiön, jolla on hyvin vakavia yhteiskunnallisia seurauksia. Mutta joskus se kääntyy mm, julkista valtaa vastaan, jos ajatellaan mm, kuluja, jotka liittyvät näihin lukuihin. Me ei pidä yhtään ihmetellä, jos pieni yritys mm, lama-aikana, kriisiaikana, kuten nyt on, pakon edessä. Se joutuu likviditeetin puutteen takia konkurssiin. Näitä viiveitä pitäisi sen takia rangaista hyvin tiukalla kädellä. Ja pitäisi, tässä direktiivissä on jätetty aika paljon vapautta liikkumavaraa sopimuksen sopimuspuolella yksityisellä sektorilla 30 päivän määräaikamaksuissa. Ja jos ajatellaan taas julkista puolta versus yksityinen puoli, niin silloin meidän pitää ajatella suuria energiayhmittymiä, postiryhmittymiä, liikenneyhmittymiä, jotka, joilla on paljon paremmat mahdollisuudet toimia kuin jos ajattelemme val, jos vertaamme sitä valtion toimintaan. Meidän pitää ajatella, että mitkä säännöt vallitsevat. Ne ovat yksityisten markkinoiden säännöt. Meidän pitää ajatella, mitä säännöksiä tässä halutaan muuttaa, jotta pääsemme siihen, mihin tä, mistä te puhuitte, hyvä komissaari. Meidän pitää antaa happea meidän vaikeuksissa oleville yrityksillemme. Sejedi per due minuti. Sen jälkeen sitoutumattomista edustaja Sejedi kaksi minuuttia tekintettel a magyar gazdaságot is sújtó és béklyóban tartó körbetartás. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet, kun katson Unkarin taloutta ja velkaongelmaa, niin toivotan tervetulleeksi tämän direktiivin. Parempi kuri on tarpeen ja parempi ennustettavuus maksusuhteen on tarpeen ja tämä tilan, parantaa tilannetta yrityksillemme. Joitain tarkistuksia on esitetty ja ne tekevät mielestäni vielä tarkemman ja paremman alkuperäisestä ehdotuksesta. Kuitenkin on sanottava, että jotkut tarkistuksista ovat ehkä hieman haittaavia verrattuna tähän alkuperäiseen ehdotukseen. Jos puhutaan julkisista viranomaisista, eli että ne voisivat saada poikkeuksen 30 päivään, niin tässä puhutaan eri säännöstä ja eri mm, maksuajasta. Verrataanko näitä yksittäisiin yrityksiin? Tarkoituksenahan on parantaa pk-yritysten asemaa ja taloudellista etenemistä, eli nopea maksaminen olisi tässä tärkeintä. Mitä sitten isot monikansalliset yritykset, niitä on paljon markkinoilla, niillä on omat etunsa. Ja nämä suuret yritykset pyrkivät siihen, että kansalliset toimijat joutuisivat tekemään sopimuksia, joissa on pidemmät maksuajat, joskus jopa 90 päivää ja sanktiot, joita tähän on laitettu, ovat vain periaatteellisia ja pienemmät mm, kumppanit sitten joutuvat riskin, ovat riskitilanteessa joutuvat hyväksymään tällaista. On tärkeää, että meillä on lainsäädäntö, joka, tietää, joka mukaan tiedetään tarkkaan, mitä tapahtuu, jos maksaa myöhään. Ja jos ei toiminta oikein, pitäisi olla jonkinlainen seuraamus, kunnollinen seuraamus. Grazie. Iniziamo ora il dibattito. Kiitos paljon. Nyt jatkamme keskustelua muiden puhujien kanssa. Edustaja Schwab, kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Euroopan parlamentissa yleensä kiitellään aluksi kollegoita, mutta tämän direktiivin yhteydessä kiitokset todella ovat aluksi paikallaan. Ensin kiittäisin komission jäsen Tajania hän on todella uskomattoman, ennen kokemattoman avoimesti sisällyttänyt parlamentin toiveita komission työhön. Tämä oli tärkeää komission neuvoston ja parlamentin välisessä yhteistyössä. Todella myönteinen uutuus, todella älykästä säätelyä, tällaista tarvittaisiin lisää. Mielestäni Euroopan parlamentti teki myös työnsä hyvin, niin että lopulta saadin tämä lopputulos, jota monet ovat pitäneet myönteisenä. Me olemme luoneet yhteisen strategian valiokuntien kesken yli puoliryhmien rajojen ja kollega Weiler esittelijänä EPPn edustajana on todella tehnyt työtä, josta haluan kiitellä ja onnitella – hän todella on esittelijänä tehnyt erittäin vakavasti otettavaa työtä, edustanut parlamenttia todella arvokkaasti. Ilman esittelijämme tämä lopputulos ei olisi ollut mahdollinen. Lopulta yksi seikka. Yksi asia on jäänyt melko vähälle huomiolle. 40 euroa, joka olisi maksuviivästystapauksessa mahdollinen kertakorvaus. Jos kuluttajat tunnustaisivat tämän, niin pitäisi selvittää monta asiaa, koska 40 euroa ihan tavallisen maksun yhteydessä on hyvin selkeä merkki maksuviivästyksen arvosta. Meidän pitäisi varmasti paljon vaikuttaa julkiseen mielipiteeseen, jotta voitaisiin ymmärtää, että tämä on välttämätöntä Euroopan unionin pk-yrityksille. Kiitos hyvät naiset ja herrat. La parola all'onorevole Kiitos paljon. Sen jälkeen annamme puheenvuoron edustaja Kelille puolitoista minuuttia. Uh, Kiitos arvoisa puhemies. Minä haluaisin kiittää komission jäsentä loistavista kommenteista aikaisemmin. Tämä on loistavaa lainsäädäntöä ja erityisesti haluaisin onnitella kollegaa Barbaraa. Hän on todella tehnyt hienoa työtä. Aivan loistavaa, hyvä esimerkki älykkäästä sääntelystä, jota me voimme saada aikaiseksi. Rahan pitää kulkea paremmin taloudessa ja tämä edistää pekoyritysten asemaa ja yhteiskuntaa kaiken, kaikkiaan. Ja tietenkin liittyy myöskin työpaikkojen luomiseen, tämä on meille tärkeää. Tässä on selkeät periaatteet, jotka voidaan selittää markkinoille ja jäsenvaltioille. Maksuviivästyksiä ei enää hyväksytä. Yritykset saavat korvauksensa ajallaan ja näin voidaan huolehtia siitä, että kaikki voivat saada luottoa, jos sitä tarvitsevat, ja voidaan luoda työpaikkoja. Omassa maassani Irlannissa on ollut maksukyvyttömyystapauksia, konkurssitapauksia maksuviivästysten takia, erityisesti rakennusalalla. Yksi yritys, joka on minulle erityisen tuttu, on joutunut joukko irtisanomisiin näiden maksuviivästysten takia. Myöskin hyvien esimerkkien nimeäminen olisi hyvä asia – ei saada unohtaa kuitenkaan viljelijöitä, jotka ovat kärsineet supermarkettien ja jalostajien maksuviivästyksistä. Toivottavasti nyt viljelijöillä on parempi neuvottelukanta, jotta koko elintarvikeketju on paremmin suojeltuna. Kiitos. Grazie. La parola all'onorevole Kotusnik per un... Sen jälkeen annan puheenvuoron edustaja Kosusnikille puheenvuoron puolitoista minuuttia. Komissaře Tajani, ja myslím, že na děkovat především paní spravodajce Weiler za to. Arvoisa puhemies, aluksi haluaisin erityisesti kiittää esittelijä Weileria hyvin tehdystä työstä. Aluksi työ ei ollut mitenkään helppoa, mutta uskoakseni lopputulos nyt kuitenkin voi tyydyttää kaikkia – Komission alkuperäinen ehdotus tuntui olevan vähän kaukana käytännöstä, ja nyt olemme päässeet siihen, että tämä ehdotus on lähempänä realiteetteja. Lisäksi tämä ehdotus on nyt selkeämpi, ymmärrettävämpi, ja tämä johtaa sääntöjen parempaan ymmärrettävyyteen, ja tämä on edistysaskel. Jos jotain vielä voitaisiin todeta, niin se on se, että verrattuna komission alkuperäiseen ehdotukseen olemme onnistuneet nyt pitämään kiinni sopimus vapaudesta. Lisäksi saatiin mukaan säännös, jonka mukaan EUn toimielimet noudattakoot samoja sääntöjä kuin muut. Myös näiden toimielinten on nyt maksettava laskunsa ajoissa ja tämä varmasti mukavaa kuultavaa kaikille edunsaajille. Ja hyvää on se, että otetaan huomioon, kuinka pitkä maksuviivästys on, koska ei saada liikaa kuormittaa nyt julkisia budjetteja. Haluaisin kiittää esittelijää kaikista ponnisteluista. Hän on todella pyrkinyt kompromissiin. Loista työtä. Grazie per due minuti. Kiitos paljon. Sen jälkeen kaksi minuuttia edustaja Koratsa Biltille EPPstä. Arvoisa puhemies, minäkin haluaisin kiitellä. Nyt tämä ei ole ainoastaan muodollista. Komission jäsen Tajani, kiitos sitoumuksesta joustavuudesta. Kollegat ovat päässeet sopuun ensimmäisessä käsittelyssä. Tämä on tärkeää. Se on tärkeää yrittäjille. Ystävät tietävät tämän. Minä olen itse liike maailmasta ja tiedän, että maksuviivästykset – joskus ovat todella suurin ongelma pienille yrityksille. Joskus edessä on konkurssi, joka tapauksessa epävarmuutta yrityksille. On tietenkin hyvä, että saatiin 60 päivää rajattua julkishallinnolle. Kuten komission jäsen Tajani sanoi, tässä pitää vähentää byrokratiaa. Olen myöskin iloinen siitä, että tämä saatiin yritysten väliseen kauppaan, koska pienillä yrityksillä on nyt selkeät oikeudelliset puitteet Aina ei edes uskallettu vaatia näitä maksuja suurilta yrityksiltä, kun ne ovat myöhässä. Samalla on tärkeää kunnioittaa sopimusvapautta, se on tärkeää, mutta samalla saadaan riittävät välineet, välttämättömät välineet pk-yrityksille niin, että niitä ei voida kiristää suuren yrityksen tai julkishallinnon puolelta. Ei niin, että pienet yritykset joutuvat käyttämään aikaansa näiden laskujen perintään, korkojen perintään ja niin edelleen. Nyt todella vastustetaan maksuviivästyksiä. Kuten Michael Harper sanoi, meidän on luotava todella sellainen kulttuuri, että laskut maksetaan ajallaan. Tämä johtaisi siihen, että sisämarkkinat toimisivat paremmin, tästä olisi etua kaikille osapuolille. Olemme osoittaneet myös, että parlamentti voi lähteä konkreettisiin toimiin tehdä jotain tärkeää työtä, todella tukea pk-yrityksiä. Arvoisa puhemies, tärkeä kysymys on nyt se, miten neuvosto ja jäsenvaltiot toimivat. Voivatko ne kantaa vastuunsa, jotta voidaan huolehtia siitä, että näitä sääntöjä todella kotona noudatetaan. Kiitos. Grazie. La parola all'onorevole Rapp. Kiitos paljon. Sen jälkeen rouva Rapti, puolitoista minuuttia. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ξεκινά... Rouva puhemies, minä aloitan kiittämällä Barbara Weileria, joka on todella yrittänyt auttaa pk-yrityksiä koko Euroopan unionin alueella. Eli samalla hän auttaa koko Eurooppaa erityisen vaikeana aikana, jolloin EUn talous on kovassa kriisissä. Tämä on erittäin korkealle arvostettu työ ainakin pk-yritysten piirissä. Maksuviivästykset johtavat nämä pk-yritykset usein mm, vararikkoon ja se tarkoittaa työpaikkojen menetyksiä. Se on vaikea, paha tilanne, mutta meidän täytyy kuitenkin nähdä vaivaa ja pyrkiä pääsemään kompromissiin, jotta voimme perä, pel, pelastaa nämä työpaikat, päästä sopuun, joka voisi vaikuttaa joillekin vähän kovalta ja tiukalta, mutta se on välttämätön ja ihan oikeudenmukainen. Totta kai henkilökohtaisesti kreikkalaisena te ymmärrätte, että minua kiinnostaa erittäin paljon tämä asia. Minulla on paljon pelkoja. Kreikkahan on hyväksynyt maksumääräajat, jotka ovat aika tiukkoja. Eli me olemme päättäneet tervehdyttää maamme taloudellisen tilan. 30 päivää on nyt sääntö ilmenevät sillä tavalla, että pitää vaihtaa meidän sisäisen valvonnan menettelytapoja ja antaa jo etukäteen joillekin maksuille vähän enemmän tilaa. Meidän pitää tervehdyttää tätä koko maksupolitiikkaa. Sen takia meidän pitää hallinnoida paljon tarkemmin, seurata paljon lähempänä koko maksuprosessia. Se ei ole helppoa, mutta uskon, että onnistumme siinä, koska meidän täytyy tehdä me olemme sen velkaa työntekijöille, me olemme velkaa sen PK-yrityksille Kreikassa ja koko Euroopassa. Meidän pitää antaa PK-yrityksille tarjota niille mahdollisuus tarjota työtä ja tehdä työtä mm, todellisten kannustimien myötä ja kasvun hengessä. Ole Wojciechowski per un minuto. Sen jälkeen edustaja Wojciechowski yksi minuutti. Problem terminowych płatności w transakcjach handlowych doty... Arvoisa puhemies, maksuviivästysongelmat koskevat myös maanviljelijöitä ja tämä on suuri ongelma. Kyse on tilanteesta, jossa maanviljelijät todella kärsivät pitkistä maksuajoista ja tästä syystä monien maatalousyritysten taloustilanne on yhä huonompi, koska maanviljelijät eivät saa maksujaan ajallaan. Rabarelin mietinnössä vähän aikaa sitten puhuttiin maanviljelijöiden oikeuksista sanottiin, että maksut eivät saisi tulla maksetuksi myöhemmin kuin 30 päivän kuluessa. Tämä on tärkeää kaikessa työssä, koska maanviljelijöitä pitää suojella epäreiluilta suurten yritysten konsernien toiminnalta. Kiitos. Non credo che sia Kiitos. Sen jälkeen edustaja eh, Minä en ole ihan varma, onko kollega Juvin paikalla, joten annan puheenvuoron kollega Birillolle puolitoista minuuttia. Kollega Weiler. Hyvä komissa, komission jäsen, hyvä puhemies, hyvä esittelijä Weiler. Se kun taistellaan maksuviivästyksiä eh, vastaan, niin tämä on hyvin tärkeää lainsäädäntöä meidän parlamentillemme. Se on vastaus äh, pk-yritysten aivan oikeutettuihin äh, pyyntöihin, koska ne ovat kärsineet maksuviivästyksistä. Ja tämä on hyvin vakava asia ja se on estänyt yrityksiä kehittymistä ja joskus johtanut suoraan siihen, että yritys on joutunut konkurssiin. Kyseessä on saattanut olla yritys, joka muuten olisi ollut ihan terve, jos ei olisi ollut se tilanne, että maksut eivät tule äh, perille. Ja nyt tämä direktiivi johtaa siihen, että voi olla tietyt määräajat, jolloin maksut pitää maksaa. Maksut pitää maksaa sekä yksityisen sektorin että julkisen sektorin toimesta. Ja direktiiviehdotus tulee parantamaan kassavirtaa pk-yrityksistä ja yleensäkin eurooppalaisissa yrityksissä. Se tuo oikeudellisen puitteiston, joka johtaa siihen, että yritykset yritysten oikeuksia kunnioitetaan. Ja senpä takia maksuviivästysten ongelmat pitää saada ratkaistua ja tämä on selkeä signaali, jonka Euroopan parlamentti lähettää nyt tänä taloudellisesti huonona aikana. Ja toivottavasti jäsenvaltiot pian saavat tämän kansallisen lainsäädäntönsä. Kiitos. Sen jälkeen yksi minuutti edustaja Vlasakille. Olkaa hyvä. Dámy a potřebný návrh. Arvoisa puhemies, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Tämä on tärkeä direktiiviluonnos ja joka tapauksessa parempi kuin alkuperäinen luonnos. Kuitenkin pahoittelen sitä, että loppukompromississa ei saatu aikaan tasa-arvoa kaikkien välillä. Ei saatu samoja sääntöjä julkiselle taholle ja yksityiselle sun määräajat on rajattu 60 päivään ja poikkeustapauksessa voidaan vielä pidentää maksuaikaa. Tähän kuuluvat kunnat ja kaupungit. Ja tässä mielestäni on väärin, että puhutaan 30 päivästä, kun kaikilla tahoilla pitäisi olla samat säännöt. Perustetta julkistaholla on erilaiset olot tai ne ovat riippumattomampia jatkuvista tällaisista suhteista. Tämä koskee ehkä viranomaisia EUn toimielimiä, mutta tämä ei koske suurimpaa osaa pienistä kaupungista ja kunnista ei ainoastaan Tsekin tasavallassa, vaan koko Euroopan unionissa. Siksi tietyllä tapaa tämä syrjii juuri tällaisia pieniä kaupunkeja ja kuntia. Kiitos. Grazie. La parola. Kiitos paljon. Rouva Koomi, kaksi minuuttia. Presidente, personalmente condivido la... Kiitos, rouva puhemies. Minä olen samaa mieltä, että pitää vahvistaa direktiiviä. 2035 meillä pitää olla instrumentit ja meidän pitää vähentää huomattavasti maksuviimästyksiä kaupallisissa toiminnoissa. Todellakin kaikki ymmärtävät näiden taloudelliset seuraamukset näistä viivästymistä sekä kansallisilla että eurooppalaisilla markkinoilla. Talouden taantuma on vieläkin pahen, on pahentanut yhä ennen, ennestään tilannetta. Kreikka on kokenut sen kantapään kautta. Se vaikuttaa tulotasoon, tuottavuuteen pk-yrityksissä, jotka ovat huomattava osa eurooppalaisten markkinoiden moottoreita. Meidän täytyy muistaa, mikä on komission vaalima kauppapolitiikka. Sen täytyy mennä hyvään suuntaan. Mario Montihan sanoi sen jo raportissaan, kun hän sanoi, että pitää puuttua asioiden kulkuun. Meidän pitää puhdistaa ilmapiiriä, puhdistaa erityisesti ilmapiiriä PK-yrityksissä. Sitten jos taas meidän haluamme kunnioittaa julkishallintoa tai viranomaisten toimintaa, jos me haluamme muistaa poistaa tämän 8 prosentin pelotteen. Se, johtuu, se kyllä aiheuttaa aika lailla hämmennystä joillakin alueilla minun niin Minä ymmärrän, että on, joidenkin on vaikea noudattaa näitä uusia pelisääntöjä. Toivottavasti tämä keskustelu auttaa meitä muuttamaan käsityksiä, asenteita ja me voisimme todella seurata läheltä direktiivin valmistumista ja toteutumista ja, toimi, ja toimeenpanoa sekä kansallisella että alueelle, alueellisella tasolla, jotta tämä toteutuminen tapahtuisi ihan tasa- tasavertaisesti kaikissa maissa. Bye. Bastos per due... Sen jälkeen puheenvuoro edustaja Bastosille kaksi minuuttia. Yksi minuutti. Hyvät kollegat, haluaisin aluksi onnitella esittelijää tekemästä, hänen tekemästään työstä. Ja haluaisin sanoa kiitos myös kaikille niille, jotka hänen kanssaan tekivät työtä, sillä saivat ensimmäisellä käsittelykerralla tämän kompromissin. Direktiivi, jota tämä korvaa, on kymmenen vuotta vanha ja kyseessä on ollut yleinen ongelma Euroopassa, eli maksuviivästykset. Joissain jäsenvaltioissa eh, tällaiset maksuajat voivat olla hyvinkin pitkiä, erityisesti kun kyse mukana on julkisia tahoja. Ja tämä on vaikuttanut kovasti eh, Euroopassa, erityisesti PK-yrityksiin, mutta koko sisämarkkinoihin. Emmekä enää voi kestää tällaista erityisesti kun elämme talous- ja rahoituskriisin aikaa. Ja nyt tämä uusi lainsäädäntö tuo selkärankaa Euroopan elpymisstrategialle ja pk-yrityksille. Tämä vaikuttaa pienten yritysten maksuvalmiuteen ja tämä on tehokas lainsäädäntö, jonka avulla pienet ja keskisuuret yritykset pystyvät pitämään kiinni oikeuksista niitä tahoja vastaan, jotka pyrkivät käyttämään niitä hyväkseen. Tässä on tämä tietty poikkeus julkisille tahoille, mutta niiden pitäisi tehdä kaikkensa, jotta ne maksavat, maksaisivat ajoissa palveluista ja tavaroista oikeaan aikaan. Tällä hetkellä yritykseltä yritykselle maksetaat maksut on 30 päivää. La parola all'onorevole Assaia.

catch the eye-menettelyyn. Jos kaikki noudattavat tätä yhden minuutin puheenvuoroa, voimme antaa puheenvuoron kaikille puheenvuoroa pyyntäneille. Ensiksi Rova Bajesko, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puhemies. Epävakaissa talousoloissa maksuviivästyksillä on kielteisiä vaikutuksia pk-yrityksiin. Tässä mielessä tämä direktiivi on kunnianhimoinen tavoite, jolla tuetaan pk-yrityksiä. Näin yritykset voivat nopeasti saada saatavansa. Tärkeää on se, että kaikki osapuolia kohdellaan oikeudenmukaisesti, että kaikki noudattavat sääntöjä. Romaniassa Yli 30 000 pienyritystä on kadonnut viime vuosien aikana juuri siksi, että markkinoilla on niin paljon maksuviivästyksiä. Haluaisin todella tukea tätä direktiiviehdotusta. Se luo uuden mallin yritysmaailmalle. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron edustaja Roittovalle yksi minuutti. Odhlasujemme tuto upravenou smernici. Arvoisa puhemies, toivon, että voimme hyväksyä tämän tekstin huomenna ja saadaan aikaan lainsäädäntö, jolla vastustetaan maksuviivästyksiä. Erityisesti PK-yritykset arvostavat sitä, että julkisyhteisöt eivät voi kuukausi tulkulla hidastella maksujensa kanssa, vaan maksut on toteutettava 30 päivässä – Tärkeää on myöskin se, että voidaan puhua 40 eurosta, kun puhutaan perintäkuluista. On huolehdittava siitä, että epäoikeudenmukaisuutta synny, kun puhutaan maksukoroista. Meidän pitää ajatella yritysten etuja, mutta samalla kuluttajien. Olen iloinen siitä, että voi, ei voida enää ajaa kahtalaista järjestelmää yksityisen ja julkisen sektorin osalta. Erityisesti esimerkiksi sairaalat ovat tässä tärkeässä asemassa. Ne pitäisi muistaa. Kiitos esittelijälle. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Tavasti Kedves kollégák, üdvözlöm Weiler asszony jelentését. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, pidän tervetulleena kollega Weilerin mietintöä. Tässä halutaan saada aikaan rehellistä menettelyä Euroopan unioniin, mutta tämä on tärkeä askel, mutta ei riittävä koska me tiedämme, mitä mahdollisuuksia suurilla yrityksillä on painostaa pienempiä yrityksiä. Tämä on siis tärkeä askel, mutta ei riittävä, koska tärkeää on huolehtia valvonnasta, koska nyt tiedetään, että pienet maatalousyritykset, kuten Poven mietinnössä sanottiin, kärsivät erityisesti asemastaan elintarvike ketjussa. Nämä kärsivät suurten konsernien toiminnasta. Valerin mietintö on tärkeä, mutta valvonta vielä tärkeämpää. En La parola alo. Kiitos. Seuraavaksi kollega Alves, olkaa hyvä. Hoje em muitos Estados-membros uma grande disparidade no que respeita às condições Meillä on paljon erilaisuutta näissä maksuviivästyksissä, erityisesti silloin kun on kyse PK-yrityksistä eri jäsenvaltiossa. Minä tiedän yritysmaailmasta ja tiedän, mitä kriisi merkitsee ja mitä vaikeuksia siellä on. Joka kerta monissa valtioissa on vararikko todellinen riskitekijä. Meidän pitää säädellä tätä kysymystä, mutta meidän täytyy löytää sopivat rajat. Me, tämä on todella tärkeä askel eteenpäin, jotta voimme määrätä, päättää määräajoista näille maksuviivasta äh, maksuviivastuksille. Meidän täytyy muistaa myös yksityisen ja julkisen ero, mutta meidän täytyy myös muistaa, mitkä säännöt valitsevat eri yritysten välillä. Meidän pitää osata antaa lisäarvoa silloin, kun on kyse maksuviivästyksistä, meidän täytyy tuntuvasti parantaa tasapainoa näissä kohtuuttomis, kohtuuttomiskysymyksissä. L'onorevole Pasca per un minuto. Nyt annamme puheenvuoron edustaja Paskalle yksi minuutti. V členských oblasti vimahania uhrat je Oikeudellinen ympäristö maissamme ovat hyvin erilaisia ja sen takia maksut ovat myös erilaisia eri jäsenvaltioissa. Siitä huolimatta meillä on kuitenkin jotain yhteistäkin. Maksuviivästykset ovat hyvin tärkeitä pk-yrityksille. Esimerkiksi minun maassani on parityyppisiä investoijia, jotka maksavat myöhässä maksunsa. Ensinnäkin julkiset tahot ja sitten toiset ovat ulkomaiset sopimusosapuolet – esimerkiksi rakennusalalla. Ja usein ne laittavat pk-yritykset hyvin vaikeaan tilanteeseen, sillä näillä yrityksillä ei ole varantoja esimerkiksi maksaa palkkoja henkilökunnalle. Senpä takia toivotaan, että uusi direktiivi parantaa tilannetta ja maksuviivästykset jäävät menneisyyteen. Grazie. La... Kiitos. Seuraavaksi e Kiitos puhemies. Pien, Italian PK-yritykset kärsivät suunnattomasti kriisin seurauksista. Ne joutuvat eh, kaikista vaikeimpaan tilanteeseen, kun ne pyrkivät nousemaan nykytilanteesta suurien velkojen painamina. Ne tarvitsevat kaikista eniten likviditeettiä, jotta jotta he voisivat hyödyntää pääomaansa. Nämä PK-yritykset ovat ensimmäisiä, jotka kärsivät markkinoiden tuomista vaikeuksista, koska ne eivät pysty luottamaan hyötymään tästä monimuotoisuudesta. Sen takia me äänestämme tämän mietinnön puolesta. Me haluamme taistella maksuviivästyksiä vastaan. Se viran, viranomaisten pitäisi olla kansalaisten palveluksessa. Ja sen takia, jos on kyse yleishyödyllisistä julkisista laitoksista ne pitäisi myös sopeuttaa sillä tavalla, että ne myös noudattaisivat näitä yhteisiä sääntöjä ja, ja kaikki työntekijät voisivat todella kyseisessä yrityksessä hyötyä tästä. Kiitos parlamentin. PK-yrityksiä suojellaan huomispäivänä paremmin suhteessa suuriin julkisiin ja yksityisiin yrityksiin, jotka ovat jo liian paljon hyötyneet näistä maksuviivästyksen antamista hyödyistä. Minä haluan kiittää komissaaria ja esittelijää kumpaakin sitoumuksestaan tähän asiaan. Blasikova Benova. Sen jälkeen Blasikova Benova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár. Každý, kto niekedy podnikal alebo mal niečo dočinenia s obchodnou činnosťou, vie, aké komplikácie... Hyvä komisári, Kaikkihan tietävät, jotka ovat tämän asian kanssa olleet tekemisissä, niin tietävät, minkälaisia vaikutuksia maksuviivästykset aiheuttavat. Minä arvostan esittelijän lähestymistapaa, olen siitä yhtä mieltä ja myöskin haluan tukea muutoksia tai tarkistuksia. Ehkä olisi hyödyksi kuitenkin, jos meillä olisi enemmän toimenpiteitä, jotka olisivat positiivista motivointia yrityksille – ja joiden kautta ne välttäisivät maksuviivästyksiä. Esimerkiksi Euroopan unionin jäsenvaltiot, me valtiossa voitaisiin tukea aikaisia maksuja ja olisi jonkinlaisia hyviä käytännössääntöjä ja puhuttaisiin hyvistä maksajista. Eli ei pelkästään sanktioita, kun maksut ovat myöhässä, vaan myös yrittäisimme luoda tällaista aikaisten maksujen hyvää kulttuuria. Grazie, l'ultimo intervento. Kiitos, viimeinen puhuja. Kollega Jär, olkaa hyvä. Äh, Frau Präsidentin, mit der Neuregelung... Arvoisa puhemies, uudet säännöt maksuviivästysten osalta varmasti parantavat kaikkien Euroopan unionin yritysten oloja. PK-yrityksille on sietämätöntä, että joudutaan odottamaan kuukausitolkulla maksuja. Siksi olen hyvin iloinen siitä, että voimme todeta, mitkä säännöt koskevat yksityisiä ja julkisyhteisöjä määräaikojen osalta. Näin todella parannetaan Euroopan laajuisesti yritysten toimintaa ja tämä edistää ennen kaikkea pk-yrityksiä. Nyt pitäisi vielä huolehtia siitä, että taistellaan mustia lampaita vastaan tällä alalla. Kyse on niistä, jotka jo – tavaroita tilatessaan tietävät, että eivät halua koskaan niistä maksaa. Kiitos. Se si chiude la procedura catch Kiitos paljon. Näin olemme päättäneet Catch the Eye-osion ja nyt voin antaa puheenvuoron komissaari Tajanille. Olkaa hyvä. Presidente, io credo che il dibattito abbia dimostrato sia pur con... Kiitos. Minä uskon, että tämä keskustelu usein vivahteinen on osoittanut, kuinka koko parlamentti kokonaisuudessaan haluaa tukea tätä uutta direktiiviä, jonka tarkoituksena antaa konkreettisia vastauksia ennen kaikkea PK-yrityksille, eli miljoonille kansalaisille Euroopassa, jotka haluaisivat saada suojelua, myöskin he työpaikoissaan eh, EUn toimielimien taholta koska minä olin ennen EU-parlamentaarikko pitkän aikaa, minä voin todella onnitella tämän parlamentin tekemää työtä, erityisesti esittelijän tekemää työtä, koska on päästy niin hyvään lopputulokseen niin nopeasti. Ja komissaarina haluan tässä kiittää koko kabinettia, virkamieheni, komission virkamieheni, ja kaikkia vastaavia parlamentin virkamiehiä, mutta me emme todellakaan nyt voi ristiä käsiämme ja olla tyytyväisiä tämän ensimmäisen vaiheen päättyessä. Meidän pitää mennä vielä pidemmälle ja päästä sopuun siitä, että näitä normeja tullaan nopeasti hyväksymään jäsenvaltioissa. Yleensä tähän tarvitaan pari vuotta, mutta toivottavasti jotkut jäsenvaltiot voivat hyväksyä tämän direktiivin aikaisemmin. Komissio tulee seuraamaan hyvin läheltä tämän direktiivin toteuttamista ja kuinka se tullaan siirtämään kansallisiin lainsäädäntöihin. Ja totta kai me tulemme myös tekemään, antamaan selonteomme parlamentille oman aikanaan. Kiitos paljon kaikille hyvästä yhteistyöstä ja kiitos kaikille loistavista tuloksista, jotka olemme saaneet yhdessä aikaan niin nopeasti. Missario, la parola alla... Kiitos komissaari. Nyt annan puheenvuoron Rova Weilerille. Olkaa hyvä liebe kolleginnen und kollegen! Arvoisat kollegat, vielä kerran lopuksi. Uskoakseni kaikki voimme todeta, että kun kotona vaalipiireissä puhutaan tästä aiheesta, niin saamme laajaa tukea. Se ei ole aina itsestään, itsestään, itsestään selvää, anteeksi, kun puhutaan eurooppalaisista asioista. Meitä usein kritisoidaan ja jokainen pitää itsestään selvänä, että laskut maksetaan ajalla riippumatta siitä, mihin puolueeseen kuuluu ja kenen kanssa puhutaan. Olemme siis pitkälti yhtä mieltä. Kiittäisin kollegoita, jotka tänä iltana ovat antaneet tukensa tälle ehdotukselle. Kolme seikkaa vielä. Kuten jo sanoin keskustelun aluksi, Huomenna luodaan puitteet, mutta sitten pitää hyvin selkeästi katsoa, onko niin, että pienimmille yrityksille annettavat helpotukset maatalous, ala, käsityöyritykset, ovatko nämä riittäviä, jotta nämä yritykset saavat saatavansa? Meidän on myöskin nähtävä, miten sopimusoikeus tässä muodossaan toimii. Tämä on uutuus sisämarkkinoilla. Meidän pitää kokeilla tätä ehdotusta. Olemme pitkälti samaa mieltä. Riittääkö 8 prosenttia? Viivästyskorkaa me olisimme mielellään parlamentissa hyväksyneet yhdeksän. Katsotaan, miten tämä toimii. Toivoisin, että komissiossa tarkkaan katsotaan sitä, yrittävätkö jäsenvaltiot vesittää tätä direktiiviä täytäntöönpanon osalta. Näen horisontissa myös myönteisiä asioita. Olen kuullut, että Espanja nyt jo – meidän sääntöjemme innoittamana on hyväksynyt uutta kansallista lainsäädäntöä. Tiedän muista jäsenvaltioista, että samantyyppistä työtä on käynnissä. Joka tapauksessa meidän valiokunnassamme toteutamme vaikutusten arviointia direktiivien jälkeen, jotta jäsenvaltiot tietävät kyllä, että kun kausi kuluu loppuun, me tiedämme, ketkä ovat toteuttaneet parannettua maksumoraalia meidän henkemme mukaisesti, ketkä eivät. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tähän työhön, myös Belgiaa puheenjohtajavaltiona. Belgia on ehkä kiitelty liian vähän. Tiedämme, miten tehokkaasti ja rakentavasti Belgia johti neuvotteluita. Pieni maa, mutta sanoisin, että Belgia on hyvin älykkäästi ja tehokkaasti – pyrkinyt tuloksiin Euroopan etujen mukaisesti. Kiitos. Grazie, la discussione è chiusa e la vota... Kiitos. Keskustelu tästä on päätynyt ja äänestämme huomenna kello 12.30.